Hyvät kollegat, jatkamme keskeytettyä istuntoa ja ensimmäinen asia esityslistalla on Luis Manuel Capula Santosin mietintö viljelijöille myönnettävistä suorista tuista. Esittelijä Capula Santos saa puheenvuoron neljäksi minuutiksi. Are you ready, Mr. Capula Santos? Muito obrigado, senhor presidente. Queria saudá-lo, saudar os... Kiitoksia kovasti. Tervetuloa komission edustajat ja toverit edustajat tänne eh, saliin ja olen eh, iloissani eh, voidessani ilmaista tyytyväisyyteni saavutettuun edistykseen. edistykseen. kyllä koko neljä minuuttia tässä milläänkään tarvit, mitenkään tarvitse, koska olemme saavuttaneet yhteisymmärryksen laaja pohja, laajalta pohjalta ja täällä on nyt tarkoitus varmistaa suorien tukien maksu tässä siirtymä, siirtymä aikana tämän nykyisen ympäristöyhteisen maatalouspolitiikan ja uuden version välisenä aikana. E, tässä ehdotuksessa katetaan vuosi 2013, mutta myöskin rahoitusvuosi 2014 kuuluu sen piiriin. E, tässä on kuvat selostettu, selvitetty ne summat, jotka ovat tarjolla suoriin tukiin ja me täytyy sitten varmistaa uusille jäsenmaille myöskin se, että meillä on mekanismi, joka mahdollistaa tällaisen moduloinnin sitten ja maksujen, maksujen ähm, tasapainoisen suorittamisen jatkossakin. 2013 vuoden osalta maatalousvaliokuntamme on uusia määräyksiä äh, hyväksynyt tukun, jossa on tarkoitus sitten, jolla on tarkoitus kattaa sitten yhden, yhden, yhden muka, makaistaa sitten äh, jäsenmaiden omat toimittajat. Erityisesti äh, tämän uuden maatalouspolitiikan kakkospilarin puhun tässä nyt Saksasta, Ruotsista ja, ja Isosta Britanniasta lähinnä Eli tässä on eh, käytetty sitten näillaisia kansallisia lisäosuuksia eh, eh, esimerkiksi Kyproksen tasavallan osalta heidän tehtyään tästä ehdotuksen kolmikantaneuvotteluissa. Nämä neuvottelujen tulokset on sitten edelleen toimitettu maatalousvaliokunnan jäsenille ja tuloksia on siinä siellä aika laajasti kannatettu ja tuettu. Haluan kiittää komission osastoja hyvästä yhteistyöstä neuvoston puheenjohtajavaltiota ja myöskin, myöskin vaan talousvaliokunnan sihteeristölle kuuluu kiitokset. Haluan myöskin, myöskin oikeusasian ja maatalousvaliokunnan kollegoitani ja varjoesittelijöitä, jotka olivat heti reippaasti valmiit tarttumaan toimeen tässä suur, suhteellisen kiireisessä tilanteessa jotta näin sitten saadaan tuet maksuun myöskin siirtymäkauden aikana. Näillä eväillä toivon saavamme laajan tuen tähän tämän ehdotuksen taakse, niin että voimme sitten valmistella lainsäädännön ajoissa valmiiksi ensi vuotta varten, jotta viljelijät saavat heille kuuluvat tukensa. Eipä muuta, puhemies, komissaari, jäsenet, kiitoksia huomiosta. Kiitos. Να καλέσω Kiitos. Seuraavaksi herra Cholos komission puolesta saa puheenvuoron. Olkaa hyvä, komission jäsen. Kiitos herra puhemies. Olen iloinen todetessani, että tämä lainsäädäntö hyväksyminen näistä maksatuksista vuodelle 2013 on nyt loppuvaiheessaan. Haluaisin kiittää en ainoastaan esittelijä Kapula Santosia, vaan myös Paolo de de Castroa, jotka ovat hyvin ponnekkaasti vieneet tätä asiakokonaisuutta eteenpäin koko tämän prosessin aikana. Ja on päästy myös ensimmäisessä käsittelyssä yhteisymmärrykseen ja sopimukseen neuvoston kanssa, joka on edesauttanut asian nopeaa etenemistä. Komissio pitää tärkeänä tämän asetuksen nopeaa hyväksymistä, jotta maksatukset saadaan hoidetuksi vuonna 2013. Kompromissiteksti on nyt huomisessa äänestyksessä ja siitä olen iloinen epävirallinen trilogikeskustelu, joka käytiin 24.5.2012, johti poliittiseen sopimukseen parlamentin ja neuvoston välillä komission ehdotuksen pohjalta. Kompromissiteksti sisälsi tiettyjä muutoksia, jotka olivat välttämättömiä, jotta parlamentti ja neuvosto pääsivät yhteissopimukseen, ja näimä komissio voi hyvin hyväksyä. Korostaisin vielä, että poliittisen sopimuksen tietyt elementit hyväksyttiin siltä periaatteelta, että siirtymäkauden asetuksen soveltamisala rajoittuu vuoteen 2013, eikä se mitenkään estä, tai että se sisältyy YMPn uudistuspakettiin ja tuleviin rahoituskehyksiin, jotka pian hyväksytään. Se on täysin yhdenmukainen niiden kanssa. Kiitos. Sitten antaisin Giovannilla Vialle puheenvuoron. Hän on budjettivaliokunnasta yksi minuutti. Grazie, presidente. Kiitos puhemies. Minäkin luonnollisesti budjettivaliokunnan puolesta olen tyytyväinen siihen, että tämä lainsäädäntömenettely on käyty ja toivoisin, että se saataisiin päätökseen ensimmäisessä käsittelyssä. Vuonna 2013 maksut osuvat jo uuteen monivuotiseen rahoituskehykseen. Ja nyt ajatellaan 15. lokakuuta ja ne suorat tuet, jotka siirretään vuodelle 2013, menevät tavallaan jo vuoden 2014 talousarvioon. Johtopäätös päätös Tanskan puheenjohtajakaudella on ollut se, että Kyproksen täytyy jatkaa tätä työtä ja tämä työ täytyykin saada päätökseen mahdollisimman nopeasti. Tämä ei koske pelkästään 2013 vuoden suoria tukia, vaan myös sitä, että koko uudistus on saatava loppuun mahdollisimman pian. Kiitos herra Lavia. Seuraavaksi annan puheenvuoron ryhmien edustajille. Ensiksi Maria Nedeltseva, yksi minuutti EPP-ryhmästä. Kiitos herra puhemies, hyvät kollegat. Aivan aluksi haluaisin onnitella esittelijä erinomaisesta työstä. Tämä tästä kokonaisuudesta kuvastuu monta seikkaa. Ensinnäkin mitä tulee Euroopan komissioon, sehän muokkaa, muovaa Euroopan unionin politiikkaa ja sitten nämä toi, toimielimet, sitten, toi, se toimielin, joka nämä sitten saattaa loppuun, on nimenomaan komission ja nämä eri maksut haluan tästä komissio tässä ottaa huomioon uudet jäsenmaat entistä mm, tarkemmin, niin on kunnianhimoisempi tavoitteissaan. Tarvitsemme mm, oikeudenmukaisemman ympin jatkossa. Haluan myöskin sitten verota jäsenmaihin, koska ne ovat niitä juuri, jotka pystyvät sitten tunnistamaan oman maansa viljelijöiden tarpeet. Hehän siellä kansallista politiikkaansa muokkaavat ja haluan, että he tekisivät lähin, paljon läheisempää yhteistyötä, ovat tärkeässä roolissa tässä päätöksenteossa, vaikka eivät täällä nyt olekaan paikalla Täällä Euroopan parlamentissa me olemme juuri niitä, jotka ota, yritämme ottaa huomioon kaikkien edut sekä horisontaalisesti että vertikaalisesti ajateltuna. Toivon, että nämä uudet YMP-mietinnöt luovat sitten lopulliset, lopullisen muodon tälle politiikalle. Kiitos Rova Nedeltseva EPP-ryhmästä. Seuraavaksi on puheen vuoron herra Padarille. Hän edustaa S- ja D-ryhmää. Yksi minuutti. Hyvät kollegat, haluaisin tukea esittelijöiden tekemiä tarkistusehdotuksia ja erityisesti, että uudet jäsenvaltiot saavat jatkaa kansallisen tuen myöntämistä vuonna 2013 täydentävät kansalliset maksut helpottavat siirtymistä täysimääräiseen suorien tukien järjestä, järjestelmään. Ilman tätä esimerkiksi virolaiset maanviljelijät saisivat parikymmentä prosenttia vähemmän tukea. Tämä on mielestäni kohtuullinen kompromissi ja tämä luo myös hyvää pohjaa tuleville neuvotteluille, kun neuvotellaan vuosien 2014-2020 järjestelmästä ja tämä antaisi myönteisen viestin Baltian maiden viljelijöille, että voidaan saada aikaan hyviä kompromisseja YMPn uudistuksessa. Kiitos herra Padar. Sitten ALDE-ryhmän puolesta Rova Raimers, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies, herra komissaari, hyvät kollegat. Minäkin halusin ilmoittaa kertoa, että me Aldesta tuemme muutos, tehtyjä muutosesityksiä ja olemme tyytyväisiä siitä, että tämä kompromissi on saatu nyt sitten aikaiseksi koskien näitä poikkeuksiakin. Ja tällä tavalla sitten taataan myöskin yli, ylimenokauden aikana suorat tuet viljelijöille ja niin haluan e, e, erikseen vielä huomauttaa, miten ilahduttavaa on ollut nähdä tämä rakentavuus tässä yhteistyössä täällä. Ja toivottavasti voimme sitten tälle samalle pohjalle rakentaa jatkossakin, koska tässä ympär- tämän maatalouspolitiikan uudistuksessa tarvitaan yhteistyötä vielä jatkossakin, ja näin sitten viljelijät voivat tästä yhteistyöstä hyötyä. Kiitos Rova Raimers. Sitten Vihreiden puolesta annan puheenvuoron puoleksi toista minuutiksi Rova Mirandalle. Kiitos puhemies. Minäkin haluaisin kiittää herra Kapulasia, joka todella puolustaa maataloutta. Ja me toivomme, että hän toimii näin jatkossakin tulevassa yhteisessä maatalouspolitiikassa. Hän tuntee todella hyvin maanviljelijöiden tilanteen maanviljelijät ovat halunneet, että suoria tukia tai suorille tuille varmistetaan jonkinlainen jatkuvuus. Kalisia on maidon tuotantoalue, kuten usein olemme todenneet, on nyt sellaisella sellaisessa tilanteessa, että varoja jäädytetään muun muassa maaseuturahaston osalta. Tällä asetuksella luodaan säännöt suorien tukien nykyjärjestelmälle ja se on todella tärkeä konsensusehdotus näinä aikoina, kun maataloussektori on syvässä kriisissä, koska julkista tukea, valtion tukea ei ole riittävästi tullut jäsenvaltioilta. Tähän liittyy muun muassa pakollinen mukauttaminen ja sen sisällyttäminen tähän välittää selkeän viestin. Haluaisin myöskin muistuttaa, että talousarvio on todella niukka, kun ajatellaan tulevaa YMPn uudistusta, ja se vähentää jäsenvaltioiden bruttokansantuotetta merkittävästi. Meidän pitää myöskin ottaa huomioon tämä asia seuraavassa uudistuksessa. Kiitos sitten ECR-ryhmän puolesta. Annan puheenvuoron Janos Voitsikovskille. Yksi minuutti. Kiitos Arvoisa puhemies, minäkin haluaisin kiittää lämpimästi esittelijä Kapula Santosia hänen tekemästään työstä on tärkeää, että pidetään kiinni jatkuvuudesta vuonna 2013, että suorien tukien maksatukset jatkuvat keskeytyksettä. Ja toivoisin, että vuosi 2013 jäisi viimeiseksi vuodeksi, jolloin suorien tukien määrissä on näin suuria eroja Liki kymmenen vuotta sitten uudet jäsenmaat liittyivät Euroopan unioniin ja viljelijöille kerrottiin, että, että siirtymäaika kestää kymmenisen vuotta. Nyt tämä on tulossa tiensä päähän. Bulgaria ja Romania ovat edelleen jäämässä ulkopuolelle mutta olemme hyvällä tiellä. Kiitän esittelijöitä aktiivisesta työstä. Toivon todella, että sitten vuoden 2014 jälkeen mitään diskriminointia uusien ja vanhojen jäsenmaiden välillä ei enää ole. Kiitos. Sitten seuraavaksi Guen puolesta herra Rubiks. Me priekšsēdētāji. että eh, herra puhemies. Meistä 2013 vuosi ja e, voitaisiin e, valita sitten maksu, maksatusten e, viite vuodeksi ja perusvuodeksi. Maksuthan ovat erittäin tärkeitä maksu, maksuina, jotka sitten luovat tasapuoliset toimintaedellytykset kaikille viljelijöille – minun äh, viljelijäryhmäni äh, äh, Latviassa toteavat, että kaikkien maksujen tarvitse olla samanlaisia vain pelkästään siitä syystä, että mutta myöskin, jotta voitaisiin luoda sosiaalista yhden, yhdenvertaisuutta. <clears throat> meidän on kuitenkin tässä vielä mentävä e, e, pidemmälle kuin komissio. E, eli 8, 8 prosenttia, jos nämä maksut olisivat 80 prosenttia koko näistä tuista, silloin olisimme oikealla tiellä. Baltian maiden viljelijät saavat vähemmän suoria tukia. Se on syrjivää ja se tilanteen on muututtava tilanne. Esimerkiksi eh, Latviassa on se, että viljelijät eh, muuttavat eh, maalta kaupunkeihin ja että muut ulkomaalaiset tulevat sitten ostamaan heidän pois muuttajien peltoja ja kohta ei enää ole maaseudulla asukkaita ollenkaan pellot pääsevät metsittymään. Katsota, pitää katsoa, että enää pääse tapahtumaan. Kiitos. Sitten riippumattomien puolesta edustaja Dodds. Puolitoista minuuttia. Um, Kiitos puhemies. Aivan ensiksi haluaisin kiittää esittelijää kaikesta tästä työstä ja edistyksestä, jota hän on saanut aikaiseksi suorien tukien osalta vuonna 2013. Kun nyt ajatellaan 2013 vuotta ja suorien tukien maksatusta, niin tästäkin on tärkeä tarkistus ja tämä on ollut hyvin tärkeä asia myöskin. Lisäksi meille on hyvin merkittävää se, että on maksusitoumuksia heikommassa asemassa oleville alueille sekä tietyille viljelijöitä koskeville järjestelmille. On hyvin tärkeää, että näiden tukien vähentäminen tehdään pehmeällä tavalla ja siinä on tietty jatkuvuus niin, että huomioidaan myöskin markkinaseikat ja lisäksi tulosten täytyy olla rakentavia ja huomioida tähän aikainen, tähänastinen kehitys. Lisäksi on tunnustettava suorien tukien merkitys ja tukea kakkospilarin toimia aktiivisen viljelyn alalla niin, että voidaan parantaa elintarviketurvallisuutta Euroopassa ja myöskin ensimmäisen pilarin tukien osalta on huomattava ne prosessit, joiden mukaisesti tuottajat tuottavat ja aina on huomattava ympäristönäkökohdat ja muu kehitys. Lisäksi meidän täytyy onnistua monivuotisen rahoituskehyksen laatimisessa ja lisäksi on oltava tasapaino maaseuturahaston määrärahojen välillä. Kun ajatellaan vaikkapa yhdistynyttä kuningaskuntaa, eh, kun ajatellaan eh, tiettyä historiallista tasapainoa, joka siellä on ollut, nyt nämä asiat on ratkaistava. Kiitos. Hyvät edustajat, nyt pyytäisin teitä vielä pitäytymään puheajoissa. Nimittäin aika rientää. Ja seuraavaksi annan puheenvuoron sitä pyytäneille. Edustaja Nikolesku, yksi minuutti. Kiitos, herra puhemies. Tämä ehdotus viljelijöille myönnettävistä suorista tuista vuonna 2013 niin komission ehdottamat säännöt ja myös esittelijän ovat hyviä uusille jäsenmaille, mukaan lukien Bulgaria ja Romania. Näille maille mukauttamista ei oteta käyttöön, koska suorat maksut otetaan saman tien käyttöön. Ja Romaniassa ei ole mitään aukkoja suhteessa suorien tukien käyttöönottoon, ja tämä on hyvä asia. Ja tällä asialla otamme yhden askeleen eteenpäin kohti uudistettua maatalouspolitiikkaa ja tämä on hyvä askel ja on tärkeää, että kaikki asiat käsitellään aikanaan, mutta tässä vaiheessa haluaisin todeta kuitenkin sen, että tulevaisuutta silmällä pitäen meidän pitäisi saada aikaan todella oikeudenmukainen järjestelmä. Bulgariassa ja Romaniassa otetaan vaiheittain käyttöön suorien tukien järjestelmä. Tämän pitäisi olla mahdollista jo vuodesta 2014. Kiitos. Sitten Ulrike Rodust SJD-ryhmän puolesta. Puhemies, komissaari, hyvät kollegat, nyt olemme tässä yhteisen maatalouspolitiikan uudistusprosessin äh, äh, puolimatkassa. Ja me, meillä sitten, äh, me olemme nyt uutena, äh, uuden, uudessa roolissa me nyt sitten kanssa lainsäätäjänä äh, tässä pioneereina nyt sitten huomenna, kun puhutaan tästä maatalous maatalouden suorien tukien uudistamisesta siis ylimenokauden aikana, mikä on hyvä asia. Ja nyt onnittelen tässä äh, Kapula Santosia erinomaisen äh, hyvästä äh, työstä. 2014 vuoden alusta on uuden asetuksen astuttava voimaan. Ja tässä seura- seuraavassa uudessa uudistuksessa, uudessa uudistuksessa, tai tässä uudistuksessa ei pidä enää sitä olla mitään ongelmia tämän maksatusten suhteen, sen vuoksi tämä ylimenokauden säädös on tarpeen. Tämä on hyvinkin ratka- ratkaiseva jäsenmaiden kannalta, ja sen vuoksi 2013 13 vuoden ylimenokauden säännöt suorista tuista on, on hyvin tärkeä tässä sisältyy, sisältyy, sisältyy sitten tietysti vielä näitä 2012 vuoden rahoitusratkaisuja siinä myöskin mukana. Ja tässä to, tämä, onnittelen parlamenttia siitä, että se nyt käyttää tätä ensimmäistä, ensimmäistä kertaa kakkospilarin rahojen siirtovaltuuksia. Kiitoksia. Sitten edustaja Smith, puolitoista minuuttia. Perfect. Puhemies, haluaisin kiittää lämpimästi minäkin energistä esittelijäämme Luisia. Hän on todella tehnyt paljon työtä ja tämä on oikein hyvä tulos. Tässä parlamentti ja komissio ovat selventäneet viljelijöiden asemaa, miten maaseudun kehittämisrahastot ja heikkojen alueiden tuet ja kaikki muut jatkuvat keskeytyksettä siirtymäkauden ylikin. Ja minkä takia tässä nyt ylipäätään käytetään aikaa tämän asian käsittelyyn, mutta kyllä tämä tietyin osin on ristiriitaista, nimittäin jotkut jäsenvaltiot haluavat leikata suorat suet, tuet viljelijöille ja to, sitten me ainakin Skotlannissa haluamme pitää kiinni näistä. On hyvä, että Skotlannin hallitus on ollut mukana tukemassa tätä uudistusta. On ikävää, että nykyiset jäsenvaltiot eivät välttämättä ole olleet niin rakentavia, eivät ainoastaan budjettiasioissa, mutta kyllä teillä komission arvoisa jäsen on ainakin joitakin liittolaisia Brittein saarella. Kiitos. Seuraavaksi annan puheenvuoron Judy Görlingille. Yksi minuutti. Thank you, Mr. President. Kiitos, puhemies pahoittelen, että en pysty laulamaan ihan sama, samalla sävelellä. Erityisesti kannatan näitä maatalousvaliokunnan ehdotuksia ja niitä tulen sitten täysistunnossa äänestyksessä myöskin kannattamaan. Nyt sitten tämän jakson um, umpeutuessa, kun maksut siirrytään, siirrytään pilasta toiseen, UK jää siinä soittamaan kakkosviulua, jos ajatellaan tätä mukauttamismekanismia, vaikka se ei olekaan kovin suosittu viljelijöiden keskuudessa, ei vaikka emme välttämättä haluakaan tätä nykyistä suorien tukien järjestelmää jatkaa, tällä tämä siirtymäkäydän säädös on välttämätön Kiitän eh, herra Kapol tosiaan hyvin pragmaattisesta eh, lähestymistavasta ja hyvästä mietinnöstä. Kiitos. Seuraavaksi Patrick Leirik, minuutti. Kiitos puhemies. Minäkin haluaisin onnitella kollega Kapulas Santusia hänen tekemästään työstä tämän mietinnön parissa. Tämä ehdotus menee oikeaan suuntaan ja me tuemme sitä, vaikka vastustankin tuotannosta irroitettujen tukien järjestelmää. Työhön perustuva palkkiojärjestelmä olisi oikeudenmukaisempi, ei siis saa suosia järjestelmää, joka suosii tehotaloutta, tehomaataloutta. Kun nyt keskustellaan YMPn uudistamisesta mekanismi, jossa asetetaan hinnat ja liitetään ne tiettyyn tuotantomäärään, eh, niin täytyy kuitenkin huomioida mukauttamisessakin työllisyysvaikutukset. Meidän täytyy todellakin puolustaa sitä, että maatalousalan rahoituksessa tuetaan ympäristönäkökohtien edistämistä sekä työllisyyttä. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Nicole Sinclair, yksi minuutti. Kiitos, herra puhemies. Monet vaalipiiristäni ovat ottaneet yhteyttä siitä, että he ovat jääneet jalkoihin suorien tukien maksatusjärjestelmästä. Suorat tuet viljelijöille vievät kolme neljäsosaa YMPn budjetista, joka on myös leijonan osa EUn kokonaisbudjetista. Tämä on suuri osa EUn rahaa ja jot, tässä nyt kuitenkin halutaan leikata näitä tukia, sillä tässä järjestelmät lisäävät epätasa-arvoisuutta kun halutaan vapaaehtoisesti leikata suoria tukia enemmän kuin muissa maissa, siis Britanniassa näin tehdään. Ja brittiviljelijöiden ö, huono asema on johtanut, johtuu myös historiallisista tapahtumista ja tämä syrjintä että syrjitään brittiviljelijöitä ei voi jatkua. Me tarvitsemme reilun osuuden Pilari kakkosen rahoista me, tai myös Britanniassa. Kiitos sitten edustaja Tabaci. Kedves kolléga, Kapula Santos jelentéstevő kiváló munkája nyomán a tervezet lehet... Kiitoksia. Kapula Santos on tehnyt aivan erinomaista työtä. Tämä Mahdollistanut sitten mahdollistanut sen, ettei, etteivät suorat tuet uusissa jäsenmaissa ensikään vuonna lasne, laske. Jos ajatellaan näitä vanhoja uusia vanhoja jäsenmaita, niin heidän saat, kaikkien saattaminen samalle viivalle on tärkeää. Siinä Wojciechowski oli ihan oikeassa. Olen iloinen siitä, että Kapolus Santos on, on tarttunut tähän ongelmaan – että, 2014 vuoden jälkeen sitten ongelma olisi uusissa jäsenmaissa kasvanut kestämättömäksi jos, jos ei oteta yksi ja, kaksi, yksi ja ku, 60 artiklojen kakkos- ja kolmas kohdissa sanotaan, että niitä ei voida sitten ottaa mukaan. Ja, ja, ja kansallisiin täydennyksiin se olisi ollut lopputulokseltaan ollut myönteisempi, mutta, eh, mutta se ei välttämättä ollut komission ehdotuksessa, mutta nyt Kapolos eh, Santos on tähän tarttunut tähän ongelmaan niin, etteivät nämä uudet jäsenmaat jää sitten huonompaan asemaan, vaan 12 uutta jäsenmaat ovat sitten tasavertaisemmassa asemassa. Kiitos. Seuraavaksi jatkamme Catch the Eye-menettelyllä. Joslain ensiksi, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, arvoisa komission jäsen. Lontoossa Hollywoodissa vähän huolestuneina kuunneltiin komission lainsäädäntöehdotuksia – joissa ei otettu huomioon vapaaehtoista mukauttamista. Nimittäin Englannissa ja Skotlannissa ilman sitä, että voitaisiin mukauttaa rahoitusta siten, että maaseudun kehittämisrahasto saisi enemmän rahaa, niin tämä johtaisi näiden toimien rahoituksen romahtamiseen. Mutta hyvä, että Britti- ja skottihallitus ovat tehneet ankaraa lobbausta ja sitten myös kollegani täällä parlamentissa ovat olleet aktiivisia ja tämä on nyt otettu mukaan uudelleen tähän pakettiin ja tämä näin vähentää byrokratiaa Skotlannissa ja Britanniassa ja tällä tavoin voidaan pitää kiinni siitä, että pidetään kiinni maanviljelijöiden tulotason jatkuvuudesta eikä sysätä kaikkia rahoja maaseudun kehittämisen mustaan aukkoon vuodesta 2013. Ja Luille toivotan onnea. Toivon, että seuraavat osiot YMPn uudistuksesta etenevät vähän paremmin kuin tämä. Kiitos. Sitten Seuraava edustaja. Cieszę się z tego mądrego sprawozdania i chciałbym skorzystać. Edustaja Sonek, e, kiitoksia. No, kiitän esittelijä hyvinkin viisaasta mietinnöstä. Käytän hyvä, tilaisuutta hyväkseni ja to, todetakseni, että, että jatkossa Euroopassa ei enää suvaita kahta, kahta nopeutta missään kehityksessä, vaan maksut on e, tasapäistettävä kaikkien e, maiden välillä köyhemmät eh, maat, eh, Slovakian, Slovakia ja muut ovat eh, kantaneet kortensa on, että, että, että myöskin köyhät etelän valtiot voisivat saada rahaa käyttöönsä. Kiitos. Sitten Edustaja Brenda Welcome this proposal, which is largely... Kollegat, olen tyytyväinen tähän ehdotukseen. Se on paljolti hallinnollinen, mutta se antaa tiettyä varmuutta seuraavalle varainhoitovuodelle viljelijöitä ajatellen. 2014 eteenpäin säännöt muuttuvat ja olen kuullut vaalipiiristäni muutamien viime viikkojen aikoina tiettyjä huolenaiheita. Ensinnäkin tuotantoon sitomaton tuki. Meidän täytyy katsoa, mitä muutosehdotuksia tai tarkistuksia tässä mietinnössä on ja mitä vaikutuksia niillä on. Meidän täytyy todellakin määritellä jokaisen maan kohdalla, mitä tämä uusi järjestelmä oikeastaan vaikuttaa. Ja tällainen, tällaisenään se on epäkäytöllinen, kun ajatellaan pienempiä tai keskisuuria maatiloja. Lisäksi on varmistettava se, että prosenttimäärät ovat ymmärrettäviä ja oikeanlaisia. Ja lisäksi lähentyminen, minä olen tyytyväinen Kapula Santosin mietintöön ja komission ehdotuksiin eh, sillä tavalla, että kansallisella, kansallisen tason toiminta ei saa vaarantaa sillä, että annetaan säädöksiä EU-tasolla. Kiitos. Finberg. Seuraavaksi Rova Schinberg. My constituency in Wales. Kiitoksia. Meillä eh, eh, Walesissa talous riippuu maataloudesta suuresti kun ajatellaan tämän epäsuotuisten alueiden viljelyt, nämä Walesin viljelijät ovat erityisen riippuvaisia näistä suorista tuosta. Ilman niitä monet viljelijät jättäisivät homman kokonaan veisivät hanskat tiskiin. Ja haluan, <clears throat> että, nämä, että jatkossakin näitä että suoret jatkuisivat myöskin tulevaisuudessa uuden ympin voimassa ollessa, mutta kuitenkin joustavammin ja enemmän paikalliset olosuhteet huomioon ottaen komissaari itse on tervetullut Royal Welsh Showhun, missä hän sitten viljelijät voisivat suoraan esittää huolensa hänelle. Tervetuloa. Kerski. Kiitos. Seuraava edustaja. 2013 jest rokiem przejściowym. Kiitos. Se, että vuosi 2013 on siirtymäkausi, e, kun rahoituskehys 2017-2013 on pääsymä, päättymässä, mutta sitten alkaa uusi kausi 2014-2020. Ja on hyvä, että tässä on nämä poikkeusjärjestelyt yli 5000 euron tiloille olisi hyvä, jos otettaisiin käyttöön muitakin siirtymäkauden järjestelyjä tässä asetuksessa, jotta voidaan pitää yhtäläisistä kilpailun edellytyksistä kiinni uusien ja vanhojen jäsenmaiden välillä. Mitään sektorikohtaista tukea ei enää myönnetä vuodesta 2013 eteenpäin, ja se tapa, jolla suorat tuet maksetaan vuodesta 2013 eteenpäin, on sellainen, että se johtaa suuriin epätasa-arvoisuuksiin viljelijöiden välillä. Kiitos. Seuraava puhuja. E, wielkie zadowolenie z tego, że udało się znaleźć kompromis. E, olen erittäin tyytyväinen siihen, että olemme saaneet kompromissin aikaiseksi tässä asiassa. Kiitän e, esittelijä Raakopla Santosia. Hän on valmistellut hyviä ratkaisumalleja. Ja me tulemme sitten tämän mukauttamisen tiellä nyt sitten etenemään e, vauhdikkaasti. Olen valmis tukemaan näitä muutosehdotuksia tämä, tämä, suorat tuet ovat yleisesti ottaen tärkeä toimeentulomuoto viljelijöille yleisesti. Henkilö pystyvät sitten samalla, saman hintaa myymään tuotteitaan sitten vastaavilla markkinoilla ja pystyvät sitten saamaan saman hinnan kuin saksalaiset tai ranskalaiset viljelijät koska tuotantokustannukset ovat samat ja korvauksetkin ovat samat. No, tämä ei koske pelkästään, pelkästään, ei koske pelkästään siis joko uusia tai vanhoja valtioita, koska johan, jo vanhassakin järjestelmässä oli eroavaisuuksia, maakohtaisia eroavaisuuksia. Ranskalaiset saavat erilaista, erilaista tukea kuin Liettuassa tai Puolassa Kiitos sitten edustaja Nicholson. President, can I also add my thanks? Kiitos puhemies. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää ja sanoisin Luisille, että nyt kannattaa nauttia tästä hetkestä, koska voi olla, että tulevina viikkoina tämä ilo ei jatku. Tämä tilanne on ollut melko katastrofaalinen ja parlamentin on varmistettava, että me voisimme kiinnittää, asioita, kiinnittää huomiota asioihin, jotka on jäänyt huomiota menneisyydessä täytyy taata se, että voidaan jatkaa maaseutu, maaseudun kehittämistoimia erityisesti yhdistäneessä kuningaskunnassa, mutta me emme ole kovinkaan tyytyväisiä toisen pilarin eh, rahoitukseen ja toivomme, että YMPn uudistus ja monivuotista rahoituskehystä koskevat neuvottelut eh, onnistuvat paremmin. nyt haluan kuitenkin onnitella Luisia tästä tähän asti saavutetusta työstä. Kiitos. Seuraavaksi komission jäsen Cholos, olkaa hyvä. Kiitos, herra puhemies. Kiitän puhujia siitä, että olette antaneet täyden liki yksimielisen tukenne sille, että on päästy tähän kompromissiin näin nopeasti. Tärkeää on, että saadaan tämä asetus nyt voimaan, jotta voidaan pitää kiinni suorien tukien maksatusten jatkuvuudesta. Ja <clears throat> oli, ei ollut mikä, mitään syytä tätä tai aikomusta tätä keskeyttää, mutta oli tärkeää ottaa käyttöön tämä väliajan järjestelmä, jotta voidaan pitää kiinni tästä jatkuvuudesta erityisesti uusien ja vanhojen jäsenmaiden välillä ja on tässä asetuksessa myös täsmennetty näitä olosuhteita ja edellytyksiä uusien ja vanhojen jäsenvaltioiden välillä. Ja sitten joissakin jäsenvaltioissa, kuten Britanniassa, on tärkeää, että mukauttaminen, vapaaehtoinen sellainen, jatkuu myös vuonna 2013 suorien tukien ja maaseudun kehittämisrahaston välillä. Jotkut puhujat jo mainitsivat tästä YMPn uudistusprosessista, joka kohdistuu seuraavaan varainhoitokauteen. Ja minä seuraan suurella mielenkiinnolla maatalousvaliokunnan tekemää työtä, esittelijöiden laatimia mietintöjä ja varmasti hyvin pian voimme aloittaa muodolliset keskustelut toimielinten välillä, jotta saamme aikaiseksi YMPn uudistuksen, joka on reilu ja oikeudenmukainen ja jossa voidaan taata riittävät budjettivarat maatalouspolitiikan kunnianhimoisiin tavoitteisiin. Kiitos. Sitten esittelijä Kapula Santos vielä saa puheenvuoron. Puhemies, haluan kiittää ystävällisistä sanoista, joita on kuulunut salin eri puolilta muualtakin kuin komission pöydältä, pöydän äärestä. On hyvin palkitsevaa työskennellä sellaisen asiakokonaisuuden kimpussa, jota, jossa, jos on kaikkien tuki on mahdollista. Kun kaikki puhallamme yhteen hiileen, vuodetkin siirtyvät, niin kuin tässä on käynyt. Ja tässä on nähty, miten tärkeää on ratkaista nämä polttavat ongelmat hyvissä ajoin. On otettava huomioon eri jäsenmaiden erilaiset tilanteen. E, e, en tässä muuta voi sanoa, kun, että kuin kiittää tästä hyvin rakentavasta hengestä, jolla tätä työtä on tehty ja Euroopan äh, parlamentin maatalousvaliokunta tekee hedelmistä yhteistyötä jatkossa myös sitten komission ja neuvoston eri elimien kanssa niin, että voimme sitten saada äh, uuden, ympär, uuden ympin äh, vuosiinsa. Tarkoitan hyvillä tuloksilla eurooppalaisille viljelijöille, joita, joiden asiaa tässä ajamme. Kiitos esittelijä Kapula Santos. Keskustelu on päättynyt. Huomenna äänestetään kello 12.30 tästä mietinnöstä. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη